Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Zápis ze... Jatkamme iltapäivän istunnolla eilisen pöytäkirjan hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko mitään kommentteja tai varauksia? En huomaa, että kukaan haluaisi mitään sellaista joten julistan pöytäkirjan hyväksytyksi. Nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kysymyksessä on keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian oikeusvaltion periaatteen loukkauksia koskevista tapauksista. Enintään yksi tunti on kesto. Aluksi Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema. Ensimmäinen puhuja Romeva I. Rueda. Yeah, thank you so much, sir. Kiitos. Ihmisoikeustilanne Iranissa on huonontumassa jatkuvasti. On lukuisia pahoinpitelyn, kidutuksen ja kuoleman tapauksia tavattu vankiloissa. Satarbe Heshti bloginpitäjä pidettiin 30 lokakuuta. Ja häntä myöskin takavarikoitiin eri omaa omaisuutta mukaan otettuna tietokone. Hän on yrittänyt saada, saada tietoa Behestin sijaintipaikasta oikeusviranomaisilta, mutta ennen 6. marraskuuta ei kerrottu asiasta mitään, kunnes perheelle ilmoitettiin, että mitä oli kuollut pidätettynä ollessaan. Mitään selitystä ei saatu hänen kuolemastaan. Tässä syystä päätöslomassa me, me haluamme, että selvitään Satan Behestin kuolema vankilassa ja tehdään perinpohjainen tutkimustapauksesta, jotta yksikö saadaan selville. Me myös meidän täytyy tunnustaa perheen oikeus saada tietää kaikki yksityiset, liittyvät hänen kuolemaansa. On myös välttämätöntä muistuttaa siitä, että 22. lokakuuta tapahtunut kymmenen iranilaisen yksilön teloittaminen huumerikkomuksien vuoksi, että me olemme huolissamme siitä, että he eivät ole saaneet kunnollista oikeuskäsittelyä eikä heitä kohdettu asianmukaisesti pidätyksen aikana. Nämä ovat vain osa monista tapauksista, mutta jälleen kerran me joudumme pyytämään Iranin viranomaisia varmistamaan, että vankeja ei kiduteta eikä muutenkaan kohdella huonosti ja että heillä on oikeus säännöllisesti tavata itsensä valitsemia asinajia ja saada lääkehoitoa siinä tapauksessa, että se on tarpeen. Ei pidä unohtaa, että Iran on allekirjoittanut kansainvälisen yleissopimuksen siviili- ja poliittisista oikeuksista. Ja nyní předávám slovo na jednu minutu panu Paska. Kiitos. Ja nyt herra Paska, yksi minuutti. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Me tiedämme kaikki, että Iranin hallinto ei pitäydy kansainvälisissä ihmisoikeusvelvoitteissaan. Tämän maan ihmiset kärsivät edelleenkin ihmisoikeusrikkomuksista. Ja heidän tiedustelupoliisinsa ei ole vastuuseen toimista, jos he kiduttavat ihmisiä. Ihmiset, jotka joutuvat sitten pidetyiksi, heitä kirjoitetaan. Kuitenkin nämä tiedusteluyksiköt eivät joudu seuraukseen tästä näin ja käyttävät väärin näin valtaansa. Sattar Beheshtin kuolema tai sitten myös muut tapaukset, joissa hallinto on pyytä, luonut aloittaa tutkinnat, niin kaikki tämä kuitenkin on edelleenkin siinä tilanteessa, että vielä tusinoittain hallinnon vastustajia on näiden toimin kohteena. Ja meidän pitää antaa tähän liittyä seuraamukset. Tällaista toimintaa ei enää jatketa. And just now, Madame de Kaiser. Ja nyt Rova de Kaiser, puolitoista minuuttia. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puhemies. Uskon, että voimme ymmärtää paljonkin Iranista ja sanoa, että tässä on maa, jonka kanssa pitäisi käydä neuvotteluja. Voimme ymmärtää ähm, ajatuksen, että koko lähi Itä kehittyy, mutta en ymmärrä tätä julmuutta ihmisoikeuksia kohtaan, niiden polkemista. Olemme nähneet suuren kasvun kuoleman tuomioiden määrässä, olemme nähneet että epäilyttävissä olosuhteissa pitäjiä katoaa ja nämä kaksi Saharovin palkinnon saajaa hekään eivät ole saaneet vielä vapautusta. Minä vetoisin nyt Iranin hallintoon. Minä vetoaisin ihmisoikeuksien puolesta. Uskon, että me voi koskaan ymmärtää maata, ellei me käy neuvotteluja tästä asiasta heidän kanssaan. Haluaisin pystyä juhlimaan Saharovin palkintoa näiden kahden sen saajan kanssa, jotka nyt ovat nälkälaakissa, Nasrin Studi ja muut palkinnon saajat, jotka saattavat joutua vankilaan, joita me emme ole itse ähm, nimenneet, etteivät he joutuisi puolestaan vaaraan. Kiitoksia. One minute, Mr. Steven. Ja nyt Stevenson yksi minuutti. Thank you very much, President. Kiitoksia, puhemies. Ja puhemies. Iranin fasistinen hallinto on käyttänyt tällaista savuverhoa kasalla jotta ovat näin nopeuttaneet omia teloituksiaan ja väärinkäytöksiä, joita tässä maassa on tehty. Yli 80 ihmistä on teloitettu viimeisen kymmenen päivän aikana. Tämä vain lisää näihin 120 000 ihmiseen, jotka on viimeisen 13 vuoden aikana siellä teloitettu. Monet heistä ovat opposition edustajia. Minulla on täällä kirjainen, jossa on ensimmäiset 20 000 nimeä teloitoista opposition edustajista, joita fasistinen Iranin hallinto on teloittanut. Tämä on uskomatonta. Tämä on myöskin uskomatonta. Tämä parlamentti täällä lähetti ystävyysvaltuuskunnan viime kuussa näiden, näiden murhaajien luokse. Ja ainoa syy, miksi pysäyttiin, oli se, että annoimme Saharov mielipiteenvankinnon Nasrin Sotodeille –

traaginen kuolema, kidutus ja häpeällinen vangitseminen sen jälkeen, kun häntä oli pidätetty niin kutsutusta kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta verkossa ja Facebookissa. Ei valitettavasti ole mikään yksittäistapaus. Human Rights Watch-järjestön mukaan ainakin 50 ihmistä on vangittu perusoikeuksiensa käyttämisestä ja he ovat vammautuneet tai kuolleet vangittuina ollessaan eh, vuoden 2009 jälkeen. Tämän lisäksi Valtavasti aktivisteja on teloitettu eri syytösten perusteella ainakin 660 henkilöä vuonna 2012. Tämä julmuus täytyy saada päätökseen. Tietenkin julmuutta ei voida käyttää tekosyynä sotilastoimille Irania vastaan. Sodan vastainen liike tulee kohdistua kaikkien sellaisten sanktioiden, kaikki sellaisia sanktioita vastaan, jotka vahingoittavat Iranin kansaa, mutta samalla meidän tulee lopettaa tämä hallinto, kuolemantuomio ja kidutus. Kiitos. Nyt kaksi minuuttia, Arva Ojuland. Thank you, President. Mr. Commission. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. 22. lokakuuta Satar Pesi kirjoitti blogissaan tuomiot ja ja tuomiot, joita on tehty, ei ole pelkästään äh, oikeuden vuoksi, vaan terrorismin vuoksi tehtyjä tuomioita, ettei kukaan enää valittaisi. Ja tämä oli sitaatti hänen blogistaan. Hänet kohtaan jälkeen pidätettiin ja häntä kirjoitettiin. Hän kuoli pidättynä ollessaan 3.11. Vaikkakaan ei hänen kuoleman tarkoista olosuhteista tiedetä, molemmat, useimmat raportit osoittavat, että hän kuoli kidutuksen uhrina. Tämä osoittaa sen, että kyseessä on Iranin hallituksen barbaarinen toiminta ja se pitää muuttua. Ja meidän pitää rohkaista Iranin viranomaisia, että he osallistuvat jälleen ihmisoikeusvuoropuheluun. Haluaisin lähettää survalittanut Satar Beheshin perheelle ja muille, jotka ovat kärsineet tämän hallinnon julman väkivallan vuoksi. Mutta tästä on keskusteltu niin monet kerrat täällä, mutta ikävä kyllä emme ole vielä saaneet tuloksia aikaiseksi. Ja nyt puheet ryhmien puolesta. Aluksi herra Posselt, yksi minuutti. Kiitos herra puhemies. Kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön aloitteesta minä olen ottanut poliittisen kumppanin herra Bahman Ahmadin kanssa, joka on tästä tunnetumista poliittisesta toimista Iranissa. Hän on jo viisi vuotta vankilassa samasta syystä kuin bloginpitäjä Murati, josta me tänään puhumme, ja samasta syystä kuin meidän Saharovin palkinnon saajamme. He nimittäin kaikki eivät ole tehneet mitään muuta kuin ovat käyttäneet oikeuttaan ilmaista mielipiteensä, ja mikä on yksi kaikkein itsestäänselvimpiä perus- ja ihmisoikeuksia, eikä Iran ole vähäisemmässäkään määrin halunnut oikeuttu tulemaan kohdelluksi kuin normaali valtio, jos ei se myönnä edes näitä vähimmäisoikeuksia. Totta kai pitää neuvotella, pitää, pitää yllä yhteyksiä, mutta Iran olisi yksi vanhimmista ihmiskunnan his, kulttuureista, yksi vanhimmista histo- valtioista, mutta sen tulisi myöskin käyttäytyä tämän mukaisesti ja sallia inhimillisyyden olla sellaista, että se koskisi myös henkilöitä, jotka vain sanovat avoimesti oman mielipiteensä. Now for one minute. Ja nyt minuutina herra Kutas. Kiitoksia puhemies. Satar Bahesti on vain yksi lisäesimerkki vapauksen menetyksestä. Hän edustaa kansalaisyhteiskuntaa, jota vapaus inspiroi, ja heitä vastaan toimitaan brutaalisti. Me näemme kuinka kansalaisyhteiskunta katoaa Iranista ja parlamentin tulisi taistella perusoikeuksien puolesta. Riippumaton tutkinta pitäisi toteuttaa siitä, kuinka Sattar Hesti kuoli vankilassa ja hänen perheensä tulisi saada tietää nämä tutkinnan tulokset. Tämä piittomattomuus liittyen Nasrin Sutadeihin ja Jafar Panahiin, jotka ovat Saharovin palkinnon voittajia, eh, heijastelevat kansalaisyhteiskunnan heikkoa tilaa. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. tämä on ensimmäinen kerta, kun keskustelemme ja kritisoimme Irania sen teloituksista. Mutta jos emme tee nyt vakavia toimia, tämä hallinto tulee jatkamaan tätä tointa. Jotain asioita ei saisi unohtaa vuonna 1988, kun Musabi oli pääministeri 30 000 poliittista vangittua. Teloitettiin kylmäverisesti alle kolmessa kuukaudessa. Ja suurin osa heistä oli pmo jäseniä. Tämä on yksi pahimpia rikoksia nykyhistoriassa, joka ei ole tuotu minkään kansainvälisen tuomioistuimen eteen tuomittavaksi. Haluaisin muistuttaa myöskin sitä vaikeasta tilanteesta, joka kurdeilla on. Täällä on vähintään 23 kurdi vangittua, poliittista vankia. Ali Fasari, Husan Resai, PHS Algani ja Rogman Murat ovat heidän joukossaan. On aika, että me toimimme. Meidän pitää välittömästi lopettaa kaikki toiminta Iranin kanssa ja asettaa heille täydet sanktiot, jotta tämä ihmisoikeusrikkous maksaa heille myöskin kovan hinnan. Now for one minute, madame. Ja nyt Rovergia yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Jos laskin oikein, tämä on seitsemäs päätöslauselma Iranista tämän lainsäädäntökauden alun jälkeen. On totta, että ihmisoikeustilanne Iranissa on hyvin dramaattinen ja se on valitettavasti ensimmäisellä eh, sijalla äm, ehm, eh, kansalaisia telottavien maiden joukossa. 300 eh, teloitusta, ehm, vuoden alusta lähtien kuusi joukkoteloitusta ja useita teloituksia jo tänä vuonna tuhat tuomittua henkilöä ja kuoleman tuomio lautakunta. Nasrin Sude on nälkälakossa, hän sai Saarven palkinnon ja niiden bloginpitäjien määrä, joita on vangittu ja kirjoitettu, on hyvin dramaattinen. Mutta minä kuitenkin pohdin, mitä tämä päätöslausuma hyödyttää. Uhreja on erittäin paljon. Meillä on monia aikaisempia päätöslauselmia jo neljä. Eikö olisi hyödyllisempää toimia toisen, hyvät kollegat? Me olemme täällä vain rahoittaaksemme omaa omaa tuntoamme nyt. Kiitoksia. One minute, Mr. Palik. yksi minuutti. Chairman, the human right... Kiitos, puhemies. Iranin ihmisoikeustilanne on huonontunut nopeasti viime vuosina ja kuukausina. Avoimuuden puute, mitä tulee äskettäisiin vangitsemisiin, ja 35-vuotiaan bloginpitäjän kuolemaan, Satar Behestin kuolemaan, on osoittanut, että Iran räikeästi rikkoo YK kansainvälistä yleissopimusta ja kansalais- ja poliittisista oikeuksista. Iranin kansalaiset, jotka eivät ole saaneet oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä ja ihmisoikeusasianajan asianajan Nassin Tuturehin jatkuva huono kohtelu on, myös siihen on syytä kiinnittää huomiota. On vedottava Iranin hallitukseen, että se noudattaisi ihmisoikeuksia ja katsoisi, että sen oikeusjärjestelmänsä toimisi ja että se keskeyttäisi teloitusten toimeenpano, kolmantuuden toimeenpano välittömästi. Kiitos. Ja nyt vielä minuutin herra Chanuk. Puhemies, me hyvin huolestuneena on katsonut jo vuosikausia ja talossa ihmisoikeustilannetta. Odottamatta aika poliittista tilannetta Iranissa, joka edenkin heikkenee. Tämä päätös on tietenkin sen selväksi. Iranin hallinto on syyllinen suurimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Satoja ihmisiä on tuomittu kuolemaan eri ihmeellisistä syistä, ilman mitään reilua oikeudenkäyntiä. Lapset, napset, arabit, paljonkin pahat ja kurdit ja muut ovat kaikki kärsineet tästä. Ja emme ilman minkäänlaista poliittista päätösvaltaa. Ja nyt Satana Höstin on myöskin tuomittu pienestä rikkomuksesta. Meidän pitää parlamentissa ja EU:ssa käydä kaikki voimat, voimme auttaa Iranin ihmisiä tässä taistelussa. Saaropalkinto Sotohille ja Panafille olikin tärkeä askel tässä asiassa, mutta se on ensimmäinen askel. Toivon käyttämään hyväksemme tässä tätä uutta tilannetta ja painostaa diplomaattisesti enemmän sitä Iranin hallintoa, että he lopettavat omien kansalaisten vainoamisen ja he ansaitsevat kyllä paremman kohtalon. Uh, ladies and gentlemen, just... Nyt alkaa sitten menettelemään puhujalistaa. Minulla on lukuisia pyyntöjä. Pyydän, että pidätte todella lyhyitä puheita. Anna kaikille silloin puheenvuoron. Ensiksi Rova Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, SVC, Iran... Kuten näemme, Iran on saavuttanut teolliset missä on saavutettu teolliset mittasuhteet ihmisten teloittamisessa. Näyttää siltä, että Satar Behestin on, tapahtuma on, tarina on hyvin selkeä osu tästä. Minä siteran hänen blogiaan. Eilen minua, minua uhatti sillä, että äidilleni kerrottaisiin, että hän joutui käyttämään ö, suruasua, jollen sulje suutani. Me teemme mitä tahansa, sinun on pidettävä suusi kiinni, eikö sinun pitäisi kertoa muuta koska muuten sinut tullaan kuristamaan. Yötä ja päivää uhkailevia puheluita, ne eivät lopu. Iranilaisena minä sanon, että en voi pysyä hi- hiljaisena. Ajattelen tätä kurjuutta. Tänään meidän valitettavasti täytyisi osoittaa kunnioituksemme näille poliittisille vangeille ja ilmaista solidarisuutemme hänen perheelleen, mutta näyttää siltä, että tarvitaan enemmän, tarvitaan toimintaa. Děkuji pěkně. And just now, Mr. Ja, nyt herra Sonik, yksi minuutti. Rezolucja nasza jest skierowana również do obywateli Iranu. Kiitoksia. Päätöslauselma tähtää myöskin Iranin kansalaisille. Tämä on selkeä viesti Euroopan unionin sydämestä. Tämä on vapaan maailman ääni. Vapaan maailman huolissaan siitä, mitä Iranissa tapahtuu. Tämä myöskin antaa kansalaisille toivoa siitä, että kansalaisoikeudet ja vapaus voidaan saada myöskin Iranin kansalle. Haluaisin sanoa ranskalaiselle kollegalle, että jo monia vuosia joko tässä salissa tai muissa saleissa Euroopan parlamentissa päätöslauselmia on hyväksytty koskien vapauksia ja kansalaisvapauksia äh, Itä- ja Keski-Euroopassa ja lopulta muurit murtuivat. Meidän ei pitäisi menettää luottamusta. On hyödyllistä toimia, reagoida. Tämä on tarpeen. Gurmai. Rova Gurmai. Kiitoksia kollegat. Silloin kun meidän tilanne on Iorissa huomattavasti heikentymme edemmän presidentinvaalien jälkeen. Monet poliittiset, poliittiset ovat mm, tapon uhkan alla. Heidän perusoikeuksiaan on loukattu ja ihmisoikeuksia loukattu räikeästi. Ja Satapesenin tilanne on juuri muistutus tästä tilanteesta. Sitten myöskin Iranin ydinvoimaohjelma, sekin pitää ottaa huomioon selkeästi. On tärkeää nyt käydä rakentavaan vuoropuheluun Iranin hallintoviranomaisten kanssa tämän kaksoislähestymistavan puitteissa. Meidän pitää muistaa se, että seuraamukset saattavat olla myöskin haittaavia kansalaisille. Tämän takia meidän pitää käyttää hyväksemme uusia välineitä, kuten demokratian ja ihmisoikeusvälinettä ja vastaavia. Vain vuoropuhelulla voimme löytää tässä saman aikaan kourin tuntuvia tuloksia. For one minute, Mr. Migalski. Migalski, yksi minuutti. Przewodniczący, pani Vergia, z którą się właściwie zawsze nie zgadzam i różni nas prawie... Kiitoksia rouva Virgia, jonka kanssa olen lähestulkoon aina eri mieltä, oli tässä tapauksessa kyllä oikeassa. Hän sanoi, että me voimme olla tyytymättömiä. Me hyväksymme päätöslauselmia toinen toisensa jälkeen, mutta mitään niistä ei seuraa. Tämä on meidän velvollisuutemme. Meistä on tullut parlamentin jäseniä, jotta voisimme näitä päätöslauselmia laatia ja hyväksyä. Tämä on erittäin tärkeää maailmalle ja myöskin Iranille. Vaarana Iranissa on kaksi asiaa. Ensinnäkin sisäinen vaara joka kohdistuu maan kansalaisiin. Hallitus ei kunnioita omia kansalaisia, mutta on toinenkin ongelma Iranin kohdalla, nimittäin se, että tämä maa uhkaa muuta maailmaa. Meidän tulisi myöskin säilyttää tämä mielessämme, kun taistelemme Iranin kansalaisten oikeuksien puolesta, me taistelemme myöskin omasta oikeudesta meillä rauhallisessa maailmassa. Mr. Preda. Herra Preda, yksi minuutti decesul recent al bloggerului iranian sattar beheshti este emblematic pentru situația dramatică sattar beheshti on esimerkillinen siitä, miten traaginen tilanne on Iranissa. Tässä maassa me olemme, täällä parlamentissa olemme toistuvasti puhuneet ihmisoikeusrikkomuksista Iranissa ja itse asiassa toimittajat, blokkerit, taiteilijat, opiskelijat, asianajajat, AY-aktivistit, heidän oikeuksiaan säännöllisesti rikkoo hallitus. Hallitus painostaa heitä heitä uhkaillaan Iranin vihollisena. Satar Beheshti oli riittävän rohkea tuomaan julki rikkomuksia, joita Iranin hallitus teki ja häntä rankaistiin kuolemalla vankilassa. Kidutuksen käyttäminen tekee tilanteen vielä vakavammaksi. Kuoleman tapaukset Iranin vankiloissa osoittavat, että pelko on perusteltua – Pitäisi tutkia tapaus ja rankaista niitä, jotka ovat syyllisiä. Euroopan kansanpuolueen puolesta sanoin, että me olemme tukeneet Saharov-praisin tukijoita Nasi Sutodehia, Jade Banahia ja hänen taistellaan vapauden puolesta. Ja nyt yksi minuutti, Rova Kretno. Hyvä puhemies, komission jäsen. Satar Pehestin tappaminen on sokeraavaa. Kyseessä on ihmisen tappaminen, joka vain toi mielipiteensä vapaasti julki internetissä. Tämähän on aivan absurdia, epäinhimillistä Iranin taholta. Meidän pitää tehdä on paljon nyt sen eteen, että tällainen toiminta tuomitaan. Sillä näitä ihmisiä kidutettiin ja minä vaadin myös Iranin viranomaisia tekemään tutkimuksen asiasta – jottei mielipiteen vapautta vaaranneta jatkossa. Me vaadimme myöskin EU-taholta moratorioita kuolion tuomion täytäntöönpanon suhteen. Kuolemanrangaistus pitää poistaa. Meidän pitää asettaa seuraamuksia Iranin viranomaisia kohtaan, jos he loukkaavat ihmisoikeuksia. Nyt Mr. Kali. Kali, yksi minuutti. Not for the first time and I fear... Ei ensimmäistä eikä varmaankaan viimeistä kertaa keskustelemme jälleen kerran hirvittävästä tilanteesta Iranissa. Tämä maa on, ei vain diktatuurisen, vaan kuinka voisin kuvailla heitä, raakalaismaisen hallituksen johtama. He eivät kunnioita kansainvälistä oikeutta eikä heillä ole minkäänlaista kunnioitusta omaa kansansa kohtaan. He pidättävät kansalaisia hyvin helposti, elleivät ne ole samaa mieltä heidän kanssaan. Tämä maa haluaa, että kaikki kansalaiset ovat jeesmiehen samaa mieltä, ja he ovat erittäin suuressa vaarassa, ellei näin tapahdu. Tämä tapaus osoitti tämän asian. Bedesti kidutettiin ja surmattiin. Kansainvälisen yhteisön tulee olla nyt tiukkana Iranin kanssa ja harjoittaa sanktioita, jotka vaikuttavat hallitukseen ja pakottaa se ainakin kunnioittamaan perusoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta. Kiitoksia. Ja nyt herra Repo yksi minuutti

Thank you very much. just now for one minute. Ja nyt vielä yksi minuutti, Madame Pasescu. Kiitoksia, puhemies. Mielipiteen vapaus on hyvin tärkeä periaate demokraattisessa valtiossa. Iranin blokkarin kohtalo huolestuttaa minua erityisesti. Hänen pidätyksensä ja kuolemansa herättää paljon kysymyksiä, erityisesti juuri demokraattisten periaatteiden noudattamisen suhteen Iranin viranomaisten taholta. Tällainen toimintatapa pitää kaikin keinoin pystyä kieltämään. Meidän pitää painostaa Iranin viranomaisia. Poliittiset vangit pitää välittömästi vapauttaa uskonnollisia vähemmistöjä ei saa syrjiä enää. Vittaan tässä erityisesti Saharov-palkinnon voittajiin, jotka, joilla pitäisi pystyä ottamaan palkinsa vastaan täällä joulukuussa. Jotta Iranista tulisi jälleen uskottava, Iranin tulee hyväksyä kansainväliset lainsäädännöt. Janetski, herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minäkin olen pöyristynyt Iranin olosuhteista. 22. lokakuuta ja 30. lokakuuta välisen aikana 30 000 ihmistä teloitettiin. Nyt 120 teloitusta on tapahtunut 1971. Missään muualla maailmassa ei ollut tällaista teloitusten aaltoa. Kuitenkin parlamentti pyrkii lähettämään valtuuskunnan, joka pyrkisi olemaan ystävälliset suhteet Iraniin. Iranin teloitukset ovat rikoksia. Ensirikon pelotettiin poliittisia vankeja, jotka kuuluvat organisoihin, joihin, jotka työskentelivät demokraattisen muutoksen puolesta yli kolmen vuodenkymmenen vuosikymmenen ajan. Jotkut äskettäin kuolemantuomitut vangit ovat heidän nimensä mainitsin tässä. Nyt komission sen Rehn loppupäätelmät. Uh, kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia teidän hyvin oikeista huomioistanne tässä tämän päivän keskustelussa. Euroopan unioni on erittäin huolissaan ihmisoikeustilanteen huononemisesta Iranissa. Jatkuva poliittisten Poliittisen opposition painostaminen, ihmisoikeusaktivistien, journalistien, taiteilijoiden, bloginpitäjien, lakimiesten, vähemmistöjen ja naisten sorto on todellinen ongelma. Euroopan parlamentti on tärkeässä roolissa tuodessaan tämän tilanteen esiin. Saharovin palkinnon antaminen kahdelle iranilaiselle, jotka puolustavat ähm, ilmaisuvapausta. Lakimies Nasrin Sotorille ja ohjaaja Jafar Panahille on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka sitoutunut parlamentti on ihmisoikeustilanteen parantamiseen. Bloginpitäjä Satar Behestin traaginen kuolema vankeudessa on hyvin riipaiseva esimerkki nykytilanteesta ihmisoikeustilanteesta oikeusaktivistien tilanteesta Iranissa. Euroopan unioni vastasi nopeasti ja vaati Iranin viranomaisia toteuttamaan syvällisen tutkimuksen Beheshtin kuoleman olosuhteista. Iranin oikeuslaitos kertoi tämän jälkeen, että tutkimuksia ollaan tekemässä ja syylliset henkilöt saatetaan oikeuden eteen. Me tulemme seuraamaan tapauksen kehitystä läheisesti. Lokakuun alussa ihmisoikeusasianajajan pidätyksen jälkeen Euroopan unioni reagoi asiaan monella tasolla kutsumalla Iranin, Brysselin suurlähettilään selventämään tilannetta ja oli yhteydessä Teheraniin. Iranin tuomion laaja käyttö on hyvin huolestuttavaa. 338 tuomiota on varmistettu tänä vuonna. Tämä vahvistaa sen, että Iran on niitä maita, joissa kuolemantuomiota käytetään kaikkein useimmin koko maailmassa. Tämän lisäksi kollektiiviset joukkotelotukset ovat yleisiä Iranissa – Euroopan unioni vastustaa kuolemantuomioita jyrkästi ja olemme toistuvasti tuominneet teloitukset Iranissa. Komission varapuheen johtaja Catherine Ashton on antanut 23. lokakuuta lausunnon, jossa hän tuomitsi kymmenen iranilaisen mm, teloituksen. Heitä oli syynnytetty salakuljetuksesta. Euroopan unioni on myöskin hyvin huolissaan etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asemasta Iranissa. Huolimatta perustusoikeudellisista takeista, tasapuolisuudesta, heitä syrjitään lainsäädännöllisesti ja käytännössä me käytämme kaikkia mahdollisia välineitä, jotta voisimme tuoda tilannetta esiin ja vetoamme Iraniin, jotta he kunnioittaisivat syrjimättömyyden ja tasavertoisen kohtelun periaatteita. 87 henkilöä ovat nyt Euroopan unionin ihmisoikeussanktiolistalla ihmisoikeusrikkomusten vuoksi Iranissa. Tämä lista käydään säännöllisesti läpi, otamme huomioon maassa tapahtuvat muutokset. Euroopan unioni tukee täysin YK erityisedustaja Sahedin työtä Iranissa ja me olemme pyrkineet helpottamaan hänen vierailua maassa. Kiitoksia. Dámy a pánové, děkuji vám všem za... Hyvät naiset herrat, kiitoksia siitä, että käytitte puheenvuoroja tästä aiheesta. Minä olen saanut seitsemän päätöslauselma esitystä